hyvät ystävät. Ehdotan, että aloitamme kokouksemme. Puheenjohtajamme ei ole paikalla. Hän on toisessa kokouksessa. Ja hän on pyytänyt minua toimimaan sijaisenaan. Löydätte pöydältänne koordinaattoreiden päätökset. Jos ei kommentoitavaa ole, niin katsomme, että koordinaattoreiden päätökset katsotaan hyväksytyiksi, jollei nyt sitten kokouksen loppuun mennessä joku niitä kommentoi. Ensimmäinen kohta esityslistalla on asetusehdotus, jolla muutettaisiin asetusta ja otettaisiin käyttöön yhteisöviisumisäännöstö – annamme tässä Libe-valiokunnalle lausunnon. Annan valmistelijalle puheenvuoron. Edustaja Uiheli, olkaa hyvä. edustaja De Monte puhuu valmistelijan nimissä. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitos. Monia tuloksia on saavutettu jo viime keskusteluissa Euroopan unionissa komission aiemmista viisumpakeskusteluista ja tämän viisumisäännöstön uudelleen määrittelemisessä ja siinä, mm, miten käsitellään viisumia. Monet esitykset pyrkivät edistämään nykymenettelyjä, jotka liittyvät lyhyt olisikaan varten annettavia viisumeja, ottaen huomioon turvallisuustekijät tasapainoisella tavalla. Tavoitteena on lisää matkailijoita Schengen-alueelle helpottaen viisumin saamista, joka antaa oikeutetulle matkustajille mahdollisuuden päästä Euroopan että vaarannetaan kansalaisten turvallisuutta. Tämä lisäisi kasvua ja työpaikkoja matkailusektorilla. Tämä merkitsee sitä, että Eurooppa säilyisi maailman ykkösmatkailukohteen. Tarkoitus on yksinkertaistaa menettelyjä niille, jotka haluavat tulla EU-hun lyhyeksi aikaa. Tämä vähentää kustannuksia ja vähentää myöskin byrokratiaa mahdollisimman mainita jotakin tärkeitä otuuksia. Määräajat lyhenevät käsittelylle ja päätökselle 15-10 päivään. On mahdollista jättää viisumihakemuksia toisten jäsenvaltioiden konsulaatiin, jos viisumihakemin käsittelyssä toimivaltainen jäsenvaltio ei ole läsnä tai edustettuna. Hakemuslomakkeiden yksinkertaistaminen ja mahdollisuus tehdä hakemus verkossa myöskin viisumin myöntäminen ulkorajalla. Ja tätä kautta edistää lyhytaikaista matkailua, jolloin voidaan tehdä viisumikannuksia erityisissä maa- ja merojen ylityspaikoissa, ja tämä on voimassa enintään seitsemän päivää. Tämän hetyksen mukaisesti me äänestimme jo täysistunnossa aiemmin ehdotuksista, ja on myöskin verrattuna aiempaan viisumen säännöstöön olemassa tiettyjä edellytyksiä tästä puuttuvat toistumisviis, esimerkiksi toistumista pakollinen myöntäminen, mutta väärinnymettyyn porrastettuun järjestelmään. Ja myös kiertomatkaviisumin käsite ja ajatus kulttuuri- ja ulheilualan ammattilaisten auttamisesta puuttuvat tästä ehdotuksesta. Tämä ei merkitä sitä, että olisi myönteinen suhtautuminen kulttuuriperinnön teemavuoteen. Myöskin viisumintojen pakollista nostamista ei ole perusteltu eikä selitetty. Kuten komission vaikutusarviossa on todettu, viisumin hankin, mm, osa, matkustajien osalta eh, voi merkittävä osuus Schengen-alueen ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti ja myös se, miten paljon varoja he käyttävät matkustaessaan. Tämä viisumivelvollisten matkustajien osuus Schengenin alueella kasvoi 175 prosenttia vuosina 2009-2016. 37,8 miljoonaa Tulijoiden kokonaismäärä kasvoi vain 38 prosenttia. Lisäksi absoluuttisissa lukuissa oli 11 miljoonaa henkilöä Kiinasta, 6,5 miljoonaa Venäjältä, 3,1 miljoonaa Afrikan maista ja 2,4 miljoonaa henkilöä Turusta, Turkista. <laughs> tämä siis Schengenin alueelle vuonna 2016. Olen tehnyt jotakin tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään komission käyttöystävällisyyttä seuraavien pääperiaatteiden osalta. Lisätään äh, laillisiksi matkustettujen matkustajien toistamaisviisumin mahdollista voisi alkaa kymmeneen vuoteen muiden kolmansien viisumijärjestelmien mukaisesti. Säilytetään nykyisen säännöstön toistumaisviisumien pidempiä voimassaoloaikoja koskeva säännös komission ehdottaman porrastamisen sijaan, sillä porrastus ei lisäisi toistumisviisumien myöntämistä. Mahdollistaan laillisten matkustajien pitempi oleskelu Schengen-alueella kansallisessa lainsäädännössä säädetyissä rajoissa. Annetaan hakijoille mahdollisuus jättää viisumihakemuksensa toisen jäsenvaltion konsulaattiin, kun toimivaltaisen jäsenvaltion konsulaatti on vähintään 500 kilometrin päässä heidän asuinpaikastaan etenkin suurissa maissa näin. Siirretään tietty prosenttiosuus hakijoiden korotetusta viisum, viisumimaksusta Euroopan matkailualan strategian yhteisen edistämisen tukemiseen. Sisällytetään, tästä on olemassa erinomaisia esimerkkejä. Odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Merci, Madame de Monte. Kiitos, edustaja de Monte. Kuuntelemme nyt varjoesittelijöiden puheenvuorot EPPstä. Vim taitaa olla vastuuhenkilö, eikö niin? Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos. Myös minulla on kunnia korvata äh, eräs kollega Claudia Montero, joka on vielä äitiyslomalla. Puheenjohtaja, tämä on äh, aika arkaluonteinen aihe. Vuonna 2014 yhdessä komissiossa puhuimme komission kanssa puhuimme kirjallisesti viisumipolitiikasta. Silloin Euroopan parlamentti hylkäsi komission ehdotuksen. Tällä hetkellä vaikuttaa nyt siltä, että me Euroopan unionina olemme kaikkein tiukimpia viisumin myöntämisessä. Me olemme hyvin matalalla tuolla listalla, jonka on laatinut World Tourist Organization. jossa on kysymys viisumin antamisesta. Me olemme kaikkein tiukoin. Tähän, tähän on syynä kaikenlaisia syitä. Yhtä, yhdellä puolella meillä on matkailijat, toisella ammattilaiset ja muut. Mutta ikävä kyllä meillä on Euroopassa on myös paljon laitonta ja laillista maahanmuuttoa. Claudia Montero ja EPP pitää tätä uutta ehdotusta ihan kohtuullisen hyvänä, mutta meillä on viisi huomautusta. Ensinnäkin meitä hieman mietityttää tämä sähköinen viisumihakemus. Hoidetaanko se tässä ehdotuksessa hyvällä tavalla? Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Kanadassa, USAssa ja Itä-Aasiassa mahdollisuudet hakea viisumia sähköisesti ja myös tulla sähköisesti haastatelluksi on paremmin hoidettu kuin meillä. Ja että EUn viisumimenettelyn digitalisointi on vielä kovastikin hankala. Toinen asia, puhuinkin tästä jo, meillä on luonnollisesti ihmisiä, jotka säännöllisesti käyvät jossain maassa esimerkiksi kalastajia, merimiehiä. Ja kuuluukin, kysymys kuuluukin, että eiköhän näiden ihmisten pidä ihan turhan liian usein anoa tätä viisumia. Joten eh, millä tavalla EU tässä oikein suhtautuu näihin ihmisiin? Toinen erityinen kysymys liittyy artiklaan 36a, ehdotetussa direktiivissä, jossa on kysymys kuukausista, joiden aikana on, tai joiden sisään on noudatettava komission ehdotusta ja me mietimmekin tässä, että eikö tämä nyt voisi olla hieman joustavampi. Ja tämä vanha ehdotus 2014 vuodelta olisi ehkä parempi, eikö sitä voitaisi tältä osin soveltaa. Sitten oikein mukava asia, ainakin minun mielestäni, nimittäin se, että viisumista saatavat tulot menisivät matkailun hyväksi. Näin tässä ehdotetaan nähtävästi, mutta kuinka tämä sitten konkreettisesti toteutettaisiin? Nämä ovat äh, minun kollegani Claudia Monteron huomiot ja Claudia Monteron Claudian suulla toivotan esittelijälle paljon onnea tämän asian käsittelyssä. Kiitos. Merci, Wim. Maintenant pour le... Kiitos Vim. Seuraavaksi ECR. Edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za przygotowanie projektu opinii. Kiitos. Haluan kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Olen täysin samaa mieltä tämän asiakirjan yleisluonteesta. Kyse on siitä, että viisumi hakemista helpotetaan silloin, kun ihmiset haluavat aivan laillisesti tulla vierailemaan unionin alueelle. Esimerkiksi liike-elämän takia koulutustarkoituksessa tai tavatakseen perheenjäseniään. Eurooppa on kaikista tärkein matkailun kohde maailmanlaajuisesti ja se on meille myös tärkeä tulonlähde. Näin ollen viisumin hakumahdollisuuksien on oltava soveliaat. Luonnollisesti täytyy muistaa myös maahanmuuttotilanne. Viisumin helpottaminen voi tarjota myös väärinkäyttömahdollisuuksia. Komission ehdotus siitä, että lyhennettäisiin viisumihakemusten käsittelyaikaa on tämän tapainen määräys. Minun mielestäni ei ole perusteluja sille, että hakuaikaa tulisi lyhentää. Uskon, että riski on tässä suurempi kuin mahdollinen eh, etu tai hyöty. Valmistelija korostaa sitä, että pitäisi ottaa, hyö, ottaa käyttöön tai ottaa mallia kansainvälistä käytänteistä, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytössä. Muistutan, että Yhdysvalloissa on olemassa sellainen viisumijärjestelmä, joka toki on tehokas. Ja se huomioi myös oikein hyvin myös maahanmuuttopolitiikan tarpeet. Eli tässä tarvitaan oikeanlaista tasapainoa matkailijoiden äh, Euroopan tulon helpottaminen ei saa aiheuttaa lisää vaaraa Schengen-alueelle. Kiitos. Kiitos. Edustaja Slotowski Aldesta. Edustaja Rados, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos Alden puolesta. Tuen komission perusehdotusta, joka tekee helpommaksi ja halvemmaksi viisumien saamisen ja samassa mielessä tuen myöskin tätä lausuntoluonnosta, jossa ehdotukset menevät samaan suuntaan kuin komission ehdotukset. Meidän ehdotuksemme oli se, että tapahtuisi lisää yksinkertaistamista niin, että olisi esimerkiksi se, että olisi mahdollisimman yhdenmukaista se, mitä lisäasiakirjoja vaadittaisiin, että myöskin optimaalisesti pyrittäisiin käyttämään digitaalista teknologiaa nimenomaan käytettäessä netissä tehtäviä hakemuksia ja ajattelen sitä, miten viisumit saadaan. Merci. Kiitos. Sitten ENF, edustaja Arnaud Ty, olkaa hyvä. Si, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdottama viisumiuudistus on melkomoinen yllätys. On harvinaista nähdä tässä valiokunnassa käsittelyn etenevän tähän suuntaan niin, että rajoja vahvistettaisiin ja nopeutettaisiin laittomien maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa. Tässä tekstissä ensinnäkin kyse on viisumin myöntämisen harmonisoinnista. Tarkoitus olisi taistella tiettyä vilpillistä käytöstä vastaan, muun muassa viisumisoppailua vastaan, ja otettaisiin käyttöön sellainen mekanismi, joka olisi tässä viisumi hakemisessa mukana, joka paljastaisi huonossa uskossa toimimisen eli vilpillisen tarkoituksen, esimerkiksi niin, että pyritään unionin alueelle vilpillisesti, laittomasti. Sitten olisi mahdollisuus jäsenvaltioilla keskeyttää kerta kaikkiaan Schengen-viisumien myöntäminen, jos kolmansien maiden viranomaiset eivät pyydä toimitettuja asiakirjoja usein näissä asioissa on aina joku mutta. Ja tässä viisumiuudistuksessa, jossa nyt ei liity yleisempään johdonmukaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, sellaiseen politiikkaan, jossa esimerkiksi e, maahanmuuttajia puoltavien järjestöjen liiallinen höysäys saadaan poistetuksi. Miten sitten otamme huomioon erilaisten eurooppalaisten johtajien julkilausumat, joissa halutaan tähän järjestelmään uutta tuulta. Onko nykyoloissa asianmukaista tuplata esimerkiksi afrikkalaisten opiskelijoiden viisumit. Näinhän päätettiin Vallettan Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Kiinnitän huomioon kahteen ilmiöön. Ensinnäkin turvapaikan hakijat, jotka lähtevät lomalle omaan kotimaahansa, jossa he niin sanotusti ovat uhan alla. Eikö heidät pitäisi silloin karkottaa tai heidän palunsa tulisi kieltää? He, sitten on ihmisiä, jotka ovat laittomasti EUn alueella sen jälkeen, kun Schengen-viisumi on umpeutunut. Kymmenen vuotta sitten äh, Ranskan senaatti teki äh, katsauksen tilanteesta ja totesi, että kyse on kaikista tärkeimmistä laittoman maahanmuuton väylistä. Jäsenvaltioilla, onko jäsenvaltioilla tämän tyyppisestä petol, mm, lukutietoja, numeroita? Esimerkiksi Ranskan rajapoliisi on selittänyt, että Algeriassa Schengen-viisumien myöntäminen on aivan ilmiselvä petosten kohde. Vilppiä on. Monet algerialaiset tulevat Ranskaan viisumilla, mutta eivät sitten enää palakkaan kotimaahansa. Ja äh, algerialaiset ovat äh, runsaslukuisina Ranskassa laittomasti. Ja sitten ajankohtaisia asioita nyt Algeriassa on koleraepidemia käynnissä ja olisi syytä ryhtyä radikaaleihin toimiin, kun kyse on Schengen viisumien myöntämisestä. Kiitos. Kiitos edustaja Arnoty. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole, niin pyytäisin komission puhe- puheenvuoroa. Rouva Sörensen, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Yritän ehkä vain muutama sana johdannoksi tästä vuoden 2018 ehdotuksesta. Oli vuoden 2014 ehdotuskin, mutta se ei koskaan edellisestä syistä tullut hyväksytyksi. Syy oli se, että lainsäätäjätahot eivät päässeet sitä yksimielisyyteen ja siksi vedimme sen pois. Ja nyt uuden tilanteen valossa vuonna 2000, siis ajatellen maahanmuutto- ja turvallisuustilannetta ajatellen, me päätimme tehdä kohdennetuman ehdotuksen, jossa uskomme säilyttäneemme joitakin helpottavia näkökantoja vuoden 2014 esityksestä joista ei ollut muodollista sopimusta, josta epävirallisesti näytti vallitsevan tietynlainen yksimielisyys, ja että näistä kysymyksistä olisi saatettu päästä päätösopimukseen. Jotkut ovat maininneet, ja me uskomme, että tämä ehdotus ei luo, siis se siis ei estäisi, johtaisi siihen, että siis viisumin määräykset estäisivät matkustamista erinäisistä syistä. Olemme korottaneet viisumimaksua, mutta se on hyvin maltillinen korotus 20 euroa ja olemme selittäneet vaikutusarviossa, miten päädyimme tähän tasoon. On totta. Tämä on myöskin selitetty tässä vaikutusarviossa, että kysymme jäsenvaltiolta, mitä maksaa hakemusten käsittely ja tuo laskelma on hyvin mutkikas, koska siis se ei ole todellakaan yksinkertaista. Ja 20 euroa vastaa hyvin pitkälti sitä, mikä maksu olisi ollut, jos olisimme lisänneet sitä inflaation huomioon ottaen EU-tasolla, siis kokonaisuudessaan näiden vuosien aikana, siis vuodesta 2006, jolloin määritettiin 60 euron viisumimaksu Tämä korotus ei millään tavoin johda siihen, että joku ei haluaisi matkustaa ja maksu ei ole sellainen, että sillä pyrittäisiin luomaan tuloja. Sen sijaan pyritään kattamaan jäsenvaltioiden kustannukset, jotka syntyvät hakemusten käsittelyssä. Tätä kautta tulisi 250 miljoonaa euroa eh, viimeisen mukaan, miten paljon keskimäärin vuosittain tehdään viisumihakemuksia me emme ole säilyttäneet ehdotusta siitä, että toistuvaisviisumeja olisi pakko myöntää. Tämä esitys oli vuonna 2014, mutta se on epäsuorasti siellä. molemmat, tällaisen porrastetun järjestelmän, jossa todetaan, että on pakollista kotoistuvaisviisumin myöntäminen, jos täyttää tietyt ehdot kolmeksi tai viideksi vuodeksi – Tämä oli yksi este vuonna 2014. Jäsenvaltiot katsovat, että EU voisi olla hiukan avokätisempi joissakin maissa, kuten Venäjän tapauksessa, jossa on vähän maahanmuuttoriskiä, mutta on maita, joista maahanmuuttoriski on suuri, ja jossa elinolosuhteet ja työolosuhteet saattavat muuttua hyvin dramaattisesti, joten viisujen myöntäminen – jotka, jossa pitkään voimassa, saattaa olla riski, mutta tässä järjestelmässä sovelletaan yleistä sääntöä hiukan avokätisemmällä tavalla riippuen paikasta. Meillä on tässä säilytetty myöskin tällaiset tilapäiset mahdollisuudet ulkorajoilla myöntää viisumeita – mutta olemme vahvistaneet turvallisuutta selkeistä syistä, nimittäin jos he soveltavat tätä, niin tämä on mahdollisuus, mahdollinen ratkaisu jäsenvaltioille, jotka voivat tätä tehdä lyhytaikaisesti, jolloin voidaan tukea lyhytaikaista matkailua, mutta kuitenkin välttämättömät ehdot on täytettävä. Ja tästä syystä tarvitaan myös sitä, että sitten arvioidaan näitä hankkeita tai menettelyjä etukäteen, joten ennakkoilmoitus on ehdottoman tarpeellinen. Jotkut jäsenet puhuivat tarpeesta lisädigitalisoinnille. Olemme tietoisia tästä. Te, jotka kenties ovat lukeneet vuoden 2000 7. syyskuulta tehtyn tiedonannon, jossa puhuimme tulevaisuuden viisumipolitiikasta. Mainitsimme, että on todellakin välttämätöntä edistää nykyaikaisen teknologian käyttöä, jotta voidaan helpottaa viisumihakemusten käsittelyä. Samaan aikaan on tiettyjä alueita maailmassa, joissa ei ole helppoa päästä käyttämään nykyaikaista teknologiaa – joten sen ei saisi olla poissulkeva järjestelmä, mutta syksyllä tullaan käynnistämään selvityksiä, jolla pyritään selvittämään, miten me voitaisiin tehdä parhaiten, myöskin ilman tätä viisumitarraa, joka voi olla este, koska tuo tarra täytyy valmistaa, sen pitää olla turvallinen ja siinä täytyy jatkuvasti muuttaa turvallisuuspiirteitä ja sitä päivitetään jatkuvasti, koska ne, jotka väärentävät näitä tarroja ovat hyvin nokkelia ja vie aikaa ennen kuin saadaan aikaan uusia äh, tarroja, joita ei voida väärentää. Nyt voitaisiin poistaa näitäkin ongelmia tällä tavalla. Ja tämä myöskin helpottaisi menettelyä, koska ei tarvitsisi enää sitä, että hakija joutuisi matkustamaan konsulaatin, koska nyt hänen täytyy matkustaa sinne siksi, että tarra kiinnitetään matkustusasiakirjaan. Jos poistetaan tämä tarra, niin tästä päästäisiin eroon. Mutta tulevaisuudessa tämä on siis asia, kun tulevaisuudessa tässä vaiheessa emme tee tätä selvitystä, odotamme näitä selvityksiä, ja tämä saattaisi tulevaisuudessa johtaa johonkin muutokseen oikeusperustassa. Me olemme tarjonneet, rakentaneet tähän ehdotukseen mukaan mahdollisuuden jäsenvaltioille käyttää sähkö- elektronisia alustoja viisumihakemuksia varten. Tätä kautta voidaan esimerkiksi skannata asiakirjoja ilman, että niitä tarvitsee sitten esittää paperin muodossa konsulaatissa. Uskoakseni tässä oli kaikki ja olen valmis vastaamaan, jos on vielä jotakin erityisiä kysymyksiä. Merci, euh, Sorensen. Kiitos, Rova Sorensen. No niin, palaan sitten Demonten juttu sille valmistelijan puolesta. Onko kommentoitavaa? Ennen kaikkea haluan kiittää kollegoita, jotka esittelivät kommentteja ja ehdotuksiaan. Valmistelija varmasti haluaa parantaa omaa tekstiään, jotta matkailijoiden tilannetta voidaan helpottaa. Matkailuhan on vastuussa 10 prosentista, kun ajatellaan Euroopan tason tä. Voin hyvin ymmärtää tiedyt rajoittavat kannat, mutta kuitenkin täytyy aina muistaa tämä helpottamis- nopeuttamisprosessi. Eli innovaatiokin ja digitalisaatio on huomioitava. Näin ollen voimme siirtyä tässä seuraavaan vaiheeseen. Kiitos. Niin, Kiitos, edustaja Demonte. Määräaika tarkistuksille on 11. syyskuuta. Valiokunta äänestää 9. lokakuuta lausunnosta ja sitten vastuuvaliokunta LIBE äänestää 5. marraskuuta. Täysistuntoäänestyksen päivämäärä ei ole vielä tiedossa, todennäköisesti loppuvuodesta. No sitten seuraavaan aiheeseen, nimittäin eurooppalaisen työviranomaisen perustaminen. Tämä on työllisyysvaliokunnan vastuukysymyksiä ja annan puheen vuoron valmistelijalle SEDstä Mikael Detjen. Olkaa hyvä. Dank. Äh, Herr Vorsitzender, ich freue mich. Puheenjohtaja, kiitos. Olen iloinen siitä, että voin esitellä lausuntoni äh, Euroopan työvoimavalvontaviranomaisesta. Kaikkein suurin saavutus unionilla on sisämarkkinat. Ja sisämarkkinat koostuu monista eri pilareista. Yksi pilari on Euroopan kilpailulainsäädäntö, joka luo yhtäläiset äh, tai takaa yhtäläiset edellytykset, kilpailuedellytykset äh, yrityksille ja avaa markkinat 500 kuluttajille. Ja jos he rikkovat EU-lakeja, niin uhkana on jopa 10 prosentin vuosi liikevaihtoveron vastaavat sakot. Ja me, sitten meillä on eurooppalainen työ- ja sosiaalilainsäädäntö, jota ei kuitenkaan ole siinä määrin kuin mitä ihmiset meiltä odottavat. Hyvät kollegat, esitänkin teille kysymyksen, miksi Meillä ei ole mitään tehokkaita seuraamuksia yrityksille, jotka rikkovat sosiaalisia perusoikeuksia, koska kun katsotaan eurooppalaista äh, työn kilpailulainsäädäntöä, jos, joka on tiukka, niin äh, samanaikaisesti sosiaalilainsäädäntö on hyvin äh, heikko. Tässä ELR ehdottaakin, että meillä toteutettaisiin paremmin esimerkiksi tietojen vaihtoa kansallisten sosiaali- ja työvoimaministeriöiden kesken. Ja esittelijän mukaan meidän täytyisi saada työ- ja sosiaalipolitiikka koordinoitua Euroopan tasolla. Ja sen vuoksi esimerkiksi liikennealalla pitäisi olla selkeät toimivaltuudet ja me liikennevaliokuntana pidämme tätä hyvä. Tässä lausunnossa kolme asiaa olivat tärkeitä. Ensinnäkin olemassa oleva sosiaalilainsäädäntö liikennesektorille, varsinkin direktiivi 561, jossa esimerkiksi harmonisoidaan raskaiden hyötyajo, niin neuvojen neuvoja koskevat säännöt. Ja samoin myös tilanne on se, että mitä toteutetaan, niin se on aika vähäistä. Ja elä haluaisi, että jäsenvaltioiden valvonta perustuisi äh, varmennetuille tiedoille ja että jäsenvaltiot olisivat näissä toimenpiteissä mukana ja että ne voisivat sitä tukea. Se, että meillä olisi eurooppalainen, voimassa oleva eurooppalainen työlainsäädäntö myös maanteillä on asia, joka on käsittelyssä. Ja se, että olisi digitalisoidut eh, välineet viranomaisille vaihtaa eh, tietoja ja tätä pitäisi vielä vahvistaa entisestään. Sen lisäksi meillä on eurooppalainen eh, maantieliikennerekisteri, jota myös olisi vahvistettava. Tätä kautta EU antaisi, voisi antaa mahdollisuuden yhteyksiin eri kansallisten järjestelmien kesken ja Tämä on myös asia, jota tulisi hyödyntää enemmän. Silloin voitaisiin myös nopeammin tunnistaa, onko jokin huolinta liike aikaisemmin rikkonut joko eurooppalaista tai kansallista lainsäädäntöä. Ja lopuksi, loppujen lopuksi tavoitteena pitäisi olla se, että meillä on työtarkastajia, jotka sitten voisivat tehdä näitä tarkistuksia reaaliajassa esimerkiksi rekkakuskien työoloista. Tällä tavalla me voisimme luoda tehokasta työvalvontaa ja tämä olisi askel kohti reilumpaa, sosiaalisempaa Eurooppaa. Odotan mielenkiinnolla keskustelua kollegoiden kanssa ja odotan myös rakentavia tarkistuksia ja määräaikatarkistuksille on tuleva keskiviikko kello 12.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 lyhennekin tästä virastosta on sama kuin minun kutsumanimeni. Kaikki se, minkä me teemme väärinkäytösten välttämiseksi ja edistääksemme jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta todella helpotetaan tiedonvaihtoa. Ja tämä koskee sekä työntekijöitä että työnantajia. Niin kaikki nämä pyrkimykset ovat arvokkaita ja niitä on tuettava. Sisämarkkinat perustuvat liikkumisvapauteen sekä ihmisten että tavaroiden osalta. Me puhumme liikkuvuudesta, näin ollen on hyvin tärkeää, että työntekijät tuntevat omat oikeutensa. Ja on myös tärkeää, että työnantajat niin ikään ovat perillä omista velvoitteistaan. Sen takia eurooppalainen työviranomainen voisi toimia jonkinlaisena alustana tai foorumina, jossa kaikki asiasta kiinnostuneet sekä työnantajien että työntekijöiden edustajat ja osalliset voisivat saada tietoa lainsäädännöstä, voimasta, voimassa olevista säännöistä, palkkatasosta kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Niin ikään tietoa voisi saada esimerkiksi työehtotilanteesta – työehtotilanne vaihtelee maasta toiseen. Esimerkiksi Ranskassa palkkataso tai palkkaus koostuu erilaisista eristä. Vallitsee oikeastaan melko moinen viidakko, kun ajatellaan kaikkia niitä järjestelmiä ja palkanosia. PK-yrityksille ja työntekijöille on kovin vaikeaa pysyä perillä kaikista näistä erikoispiirteistä. Työviranomainen voisi toimia tiedon vaihdon keskuksena ja luonnollisesti päivitystäkin tarvitaan. Kaikilla virallisilla kielillä tätä tietoa olisi sieltä saatavissa ja kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää. Olen tyytyväinen siitä, että meidän esittelijämme korostaa nimenomaan viraston nimitystä. Kyseessä on todella virasto, siitäkin huolimatta, että alun perin ajateltiin jonkinlaista muuta nimitystä, muuta toimintamuotoa. Mutta todellakin kyse olisi virastosta. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat antaneet julkilausuman, josta voi lukea sen, että kun virasto perustetaan, niin silloin todellakin toimitaan viraston nimityksen vaatimalla tavalla – ja tässä tapauksessa tämä on aivan pakollista. Eli kyse ei ole mistään muusta elimestä kuin virastosta. No sitten kun mm, puhe on valvonnasta, niin minä kannatan täysin yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Valvontaa voidaan toteuttaa sillä tavalla, että jäsenvaltiot tähän antavat suostumuksensa. Jäsenvaltiot eivät tietenkään voi tässä ylittää omia toimivaltuuksiaan. Ne eivät voi puuttua kansallisten organisaatioiden ja elinten toimintaan, joilla niillä on taas omat toimivaltuutensa. Ja täytyy muistaa myös voimassa oleva Euroopan tason lainsäädäntö. Ja vielä lopuksi tärkeä seikka. Nyt puhumme virastosta ja kohta olemme siinä vaiheessa, että pohdimme viraston sijaintipaikkaa. Tämä keskustelu varmasti alkaa pian ja kolmen toimielimen antamassa julkilausumassa toimipaikan valintakysymys myös nousee esille. On pohdittava maantiedettä, väestötiedettä ja on pyrittävä sijoittamaan tämä virasto sellaiseen paikkaan, jossa työntekijöiden liikkuvuus on äärimmäisen äh, näkyvää. Jos otamme huomioon sen, että emme voi kaikkea vastuuta tietenkään poistaa kansallisilta viranomaiselta. Ne tarvitsevat tukea ja niiden tehtäviä on helpotettava, on toimittava tässä jonkinlaisena välittäjänä. Jos otamme kaiken tämän huomioon, niin voimme hyväksyä virastolle sellaisen toiminta-alan, että se todella voi toimia hyödyllisesti. Se voi välittää tärkeää hyödyllistä tietoa toimijoiden kesken ja tarvitsemme sellaisen viraston, joka valvoo, että työ, al, työalalla tapahtuvat väärinkäytökset todella saadaan selvitetyksi, onpa sitten kyse palkas, palkoista tai työehdoista, niin kaikki tällaiset ongelmakohdat täytyy saada selvitetyksi. EPP-ryhmä tekee tarkistuksia ja toivon, että kaikkien varjoesittelijöiden kesken löydämme parhaan mahdollisen kompromissin. Kiitos. Kiitos. Sitten ECRstä edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, I chciałbym też bardzo podziękować panu posłowi Detinowi za... Minä haluaisin myös kiittää luonnoksesta. Valitettavasti meidän varauksemme eivät tässä hälvene, vaan meillä on yhä enemmän epäilyä sen suhteen, onko tällainen virasto ylipäätään järkevä. Jos virasto toimii, hoitaa virkaansa, niin silloin se on virasto. Komissio haluaisi, ei varmaankaan kuulla syytteitä siitä, että Euroopan byrokratiaa lainetaan, joten tästä syystä nyt erotti toista nimeä tälle, mutta lopputulos on aivan sama. Lyhenteenä on ELA, ja onko tämä nyt sitten viranomainen vai virasto, se on yhden tekevää. Tämä lyhenne säilyy joka tapauksessa tässä Rova Lukashevska on oikeassa, mutta vaikea kuvitella, että viranomainen, jolla on näin laaja toiminta-ala koko Euroopan työmarkkinat, siis voi toimia ylipäätään tehokkaasti liikennesektorilla. Minusta olisi järkevää, jos yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken voitaisiin parantaa Eurocontrol-ruutin puitteissa, koska tuossa, tuossa järjestössä tapahtuva yhteistyö – on äh, sellainen, että se pyrkii parantamaan työtään ja sen kautta pyritään parantamaan valvontaviranomaisten työtä ja se myöskin kääntää erilaisia äh, vulmakkeita ja on saanut aikaan se, että on myöskin äh, todellisia seuraamuksia langitettua jollakin taholla ja tätä kautta voitu myöskin vain tehokkaampaa toimintaa aikaa eikä tarvita mitään uutta eurooppalaista byrokratiaa. Komissio ja edustajat eivät täällä ole sanoneet mitään siitä, miten tuettaisiin työnantajia, joilla ei ole rahaa hakea kalliita juridisia neuvoja. Ajatellen nyt vielä uutta lähetettyjen työkyhden direktiiviä ja sen voimaan tuloa. Olisi hyvä, että lähetettäisiin tietoa siitä sekä työntekijöille että työnantajille. Ja työntekijät, työnantajat mainitaan vain silloin, kun tapahtuu väärinkäytöksiä kuljetussektorilla. Ja monissa yhteyksissä on niin, että vastuualue määritellään hyvin laajasti ja sillä puututaan itse asiassa myöskin vasta, vastuussa olevien valtaviranomaisten toimintaa, miksi artikla 2, jolloin nousi esille kysymys siitä, vastaako tämä EUn toiminnasta tehdyn sopimuksen vastaavia artikloja. Onko tällainen virasto oikea paikka sovittelulle jäsenvaltioiden välille? Ja tässähän tämä viranomainen saa siis sellaista toimivaltaa, joka menee paljon pitemmälle kuin että se vain tukisi jäsenvaltioita ja antaisi neuvoja. Valitettavasti Myöskään tästä lausunnosta ei löydy mitään apua siihen, että korjattaisiin komission omassa esityksessään tekemiä virheitä. Tämä Euroopan työviranomainen ei pelkästään koordinoisi kansallista valvontaa, vaan myöskin itse voisi teettää valvontaa, tutkia määräyksiä, tehdä, harjoittaa sovittuja, voi pyysi myöskin pyrkiä etsimään voisi myöskin asettaa seuraamuksia siinä tapauksessa, että rikottaisiin voimassa olevia määräyksiä. Me siis suhtaudumme kielteisesti tähän ja tämän lausunnon jälkeen olemme vielä kielteisempiä tämän suhteen, joten meidän tarkistuksemme eivät tule olemaan kovinkaan rakentavia, paitsi jos pidätte rakentavana sitä, jos me ehdotamme, että tämä koko teksti hylätään. Kiitos edustaja Rados. Eikö? No sitten edustaja Bach. George, olkaa hyvä. Si, Dominik. Kiitos, Dominik. Äh, dem Kollegen Michael. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollega Mihail Chinia hänen työstään. Hän on, äh, niin, kun hän puhui sisämarkkinoista ja oikeudenmukaisista olosuhteista, hän puhui hyvin tärkeästä äh, asiasta. Ja sen vuoksi viraston tai viranomaisen, kutsuista nyt miksikä tahansa, se tarvitsee varoja joka tapauksessa jossain vaiheessa, että sillä tulee olla jotain painoarvoa. Mutta niin, sen vuoksi välttämättä tarvitaan kuitenkin tällaista viranomaista. Ja tämä ajatushan ei ole mitenkään uusi. Jo Michel Barnier vuonna 2013, kun hän oli komission jäsen e, ja hoiti sisämarkkinoita, heitti tämän idean esille, että nimenomaan sosiaalialalla on paljon puutteita ja että äh, tarvitaan reilumpia ehtoja. Ja tämä, tässä joudutaan miettimään myös erityisesti liikennettä. Se nyt ei ole vain meidän roolimme, se on myös työllisyysvaliokunnan rooli. Ja meidän täytyy miettiä sitä, että liittyykö tämä ainoastaan lähetettyihin työntekijöihin. Ja minusta tämä on asia, joka ei tule rajoittumaan siihen. Mitä tulee toimivaltuuksiin, täytyy sanoa, että minä hieman olen huolissani, mikäli me emme saa tätä selkeästi perustettuja ja anna tarpeeksi varoja tälle virastolle, niin siitä tulee tällainen hampaaton tiikeri. Michel Dechin puhui jo valvonnasta. Ja tällä hetkellähän jokaisella maalla on, vuos, on, on laadittava vuosittain raportti siitä, kuinka paljon valvontaa on vuosittain toteutettu. Ja yksikään maa ei täytä tätä kiintiötä. Ja jotkut maat eivät ylipäätään reagoi tähän raporttiin, eivätkä esitä minkäännäköisiä lukuja, ja komissio katselee sitten hiljaisena vain tätä. Joten meidän täytyisi antaa tälle virastolle sellaiset varat, että se voi toteutua. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki, tämä koskee monia aloja. Kaikkein tärkein asia minulle, kuten myös kollega Lukashevska sanoi, on tämä ajatus siitä, tai idea siitä, miten pitkälle tätä työtä tulisi tehdä jäsenvaltioiden kesken. Minusta tämän täytyisi olla nimenomaan se lisäarvo siinä, me emme voi työskennellä jäsenvaltioita vastaan, vaan meidän täytyy liittää heidän toimivaltuutensa yhteen ja tämän viraston täytyy luoda lisäarvoa. Tärkeänä näen myös sovittelun ja että että ei ole niin, että jokainen riita-asia joutuisi Euroopan tuomioistuimen eteen, vaan että jo ennalta olisi sovittelu ja jokaisessa valtiossa ja niin, että jokainen voisi sitten kertoa oman näkökulmansa ja löydettäisiin ratkaisu. Sen lisäksi haluaisin vielä puhua työntekijät ja työmarkkinajärjestöt, ne on otettava mukaan alusta alkaen, ei ainoastaan kuultava heitä, vaan että ne ovat alusta alkaen aktiivisesti, proaktiivisesti oikeasti mukana. Kiitos. Merci, euh, George. Kiitos, George. Edustaja Rövu Dallon, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Mihelin lausuntoluonnos menee oikeaan suuntaan ja tarjoaa oikeaa todellista lisäarvoa suhteessa komission ehdotukseen. Asetus, joka liittyy ilma liikennepalveluihin, on hyvin tärkeä, kun ajatellaan tätä työviranomaista. Eurooppalaisen viranomaisen tulee voida puuttua esimerkiksi rekrytoinnissa ilmeneviin väärinkäytöksiin silloin, kun kyse on työnantajasta ja miehistön palkkauksesta. Silloin, kun työnantaja haluaa laskea työn kustannuksia täytyy voida puuttua myös niin sanottuun piilotyöhön, väärään työhön, ja tämä vie pohjaa pois ilmaliikenteen äh, työmarkkinoiden tilanteelta. Tulisi olla pääsy myös äh, yritysrekisteriin reaaliajassa, ja tämä mahdollistaisi sen, että järjestelmä toimisi valvonnan suhteen äh, nopeammin ja tehokkaammin voitaisiin mennä vieläkin pidemmälle tämän viranomaisen valtuuksien suhteen niin, että jos kansalliset viranomaiset eivät tee yhteistyötä tai jos tulee ristiriita, niin virasto voisi toimia. Se ei voi olla pelkästään välittäjän roolissa, vaan sen tulisi voida toimia myös sitovien päätösten tekijänä. Olen tyytyväinen, että jatkossakin voimme käydä näkemysten vaihtoa esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitos edustaja Arno Tyh. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Georges Clemenceau on sanonut kuuluisan lauseen, eli jos halutaan selvittää joku asia, niin nimitetään sitten työryhmä. Tämähän on vielä vuosisatakin myöhemmin tärkeä lause ja neuvo. Eli komissio ottaa nyt vetää hatusta uuden viraston. Ja Georges Clemenceau on todennut, että tällä tavalla saadaan tuloksia aikaan, kun on komissaareja ja luodaan uusia virastoja. Tämä osoittaa, miten tämä kehitys menee aina samaan suuntaan, eli lisää Eurooppaa. Laulu on, van, virsi on vanha ja ihmiset eivät tätä virttä enää halua kuunnella. Euroopan lainsäädäntöä pitäisi sitten valvoa ja estää väärinkäytökset. Mutta hyvät kollegat, uskotteko todella, että tämä todella parantaisi työntekijöiden tilannetta ja olosuhteita? Tämähän tulisi olla kuitenkin tarkoituksena ja sitten pitäisi myös vähentää työttömyyttä tietyissä jäsenvaltioissa. Uskon, että Tämä virasto on sitten aivan yhtä voimaton kuin kansallisetkin viranomaiset, koska Euroopan järjestelmä ihan periaatteellisella tasolla on viallinen. Eli tämä järjestelmä perustuu absoluuttiseen dogmaan, äh, vapaaseen liikkuvuuteen ja kilpailuvapauttamiseen. Tämä vastuuton vapaakauppa, rajat, jotka vuotavat, kaikki tämä johtaa siihen, että unioni äh, toimii niin, että yritykset siirtyvät sen ulkopuolelle. Epälojaalia kilpailua suositaan. Tämä liittyy viljelijöihin, työntekijöihin, yrittäjiin, puhumattakaan siihen, että palkkataso laskee, kun työntekijät ovat juurettomia ja halutaan halpaa työtä. Olen hyvin skeptinen tämän ehdotuksen suhteen. Luvataan, että tätä kautta saadaan toteutetuksi sosiaalinen Eurooppa. Kenties tarkoitusperä on hyvä, mutta me tiedämme, että hyvä tarkoitus voi kääntyä kuitenkin toteutuksen vaiheessa huonoksi. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puheenvuoron saa komissio. MOVE-pääosaston edustaja. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja kiittäisin näin vahvasta tuesta viranomaisen perustamiseksi ja että te olette lisänneet toimivaltuuksia tälle virastolle myös liikenteen alalla. Ihan lyhykäisesti, minulla on neljä huomiota. Ensinnäkin olen huomioinut useita tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt vahvistakseen jäsenvaltioiden yhteistyön elan kanssa. Esimerkiksi selkeät määräajat jäsenvaltioille antaa informaatiota ja mikäli jäsenvaltiot eivät tällaista yhteistyötä tee, niin elan tulisi tiedottaa tästä komissiota, jonka tulisi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Haluaisin vain sanoa, että tämä tarkistus on samansuuntainen monien huomioiden kanssa, joita monet jäsenet täällä valiokunnassa esittivät. Toinen huomio. Äh, esittelijä haluaa asettaa äh, painopisteen äh, vertaisarviointeihin ja ne ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan vaihtaa informaatiota täytäntöönpano viranomaisten kesken, jotta voidaan parantaa valvontaa. Kolmanneksi me huomioimme myös, että esittelijä ehdotti, että otettaisiin mukaan viitteet myös äh, maantieliikenteeseen sekä äh, lentoliikenteeseen direktiivi 1000 kautta 18. Maantieliikenteessä me näimme tälle äh, kiireellisen välttämättömän tarpeen vahvistaa valvontaa ja saada sille täytäntöönpanon väline. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa, että maantieliikenteelle ei ole minkäännäköistä virastoa, kun äh, lentoliikenteelle vastaava on, nimittäin EASA. Joten me voisimme ehkä mahdollisesti laajentaa EASAn äh, toimivaltuuksia. On totta, että ELA tuleva viranomainen, niin äh, sillä ei ole mitään rajattua luetteloa toimivaltuuksia, joten on mahdollista, että voisimme myös laajentaa sen toimia – ei ainoastaan maantieliikenteeseen, vaan myös lentoliikenteeseen. Tänä aamuna puhuimme paljon lentoliikenteestä ja pääosastoni pääjohtaja DG Movistahan puhui tästä ja me laadimme raporttia juuri sosiaaliasiosta liittyen lentoliikenteeseen ja tämä julkaistaan tämän vuoden lopussa. Joten tässä kontekstissa voimme tarkastella myös, tarvitaanko uutta täytäntöönpanon välinettä ja onko se sitten esimerkiksi ELA, joka saisi laajemmat valtuudet, tai EASA, eh, niin pidetään tämä toistaiseksi avoimena. Ja sitten viimeinen huomioni liittyy tarkistukseen 16, jossa esittelijä ehdottaa, että valvojilla olisi suora pääsy informaatioon IEMAN ja e- IMin kautta ja erän kautta, ERUn kautta. Ja meidän täytyy helpottaa pääsyä informaatioon on tietenkin aina asia, jota haluamme kuitenkin kysyä. Onko tämä ELAN perustamissa asetus se paikka, johon tämä sääntö laitettaisiin mukaan, koko tämä kysymys siitä, että valvojat saisivat suoran pääsyn IMIin tai ERRVn kautta tähän informaatioon ja mm, ajatellen Van de Kamp, Ertog ja Kyllönen ehdottivat äh, liikkuvuuspaketissaan, äh, että kattaako se tämän jo. Joten tässä oli ne neljä huomiota, jotka haluaisin tehdä. No ehkäpä vielä Slotovskin äh, puheenvuoron. Hän ei enää ole täällä paikalla, mutta hän kysyi, mikä on tämä lisäarvo yrityksille, että luodaan tällainen viranomainen. No minusta tässä on hyvin selkeä ja yksinkertainen vastaus. Nimittäin yritykset, jotka noudattavat EUn lainsäädäntöä, niillä on silloin etu verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät noudata lainsäädäntöä, jotka sit, joita sitten sakotetaan. Tämä oli asia, jonka herra Bach myös otti esiin. On totta, että ö, ammattiliitoilla täytyisi olla mahdollisuus osallistua tähän työhön heti alusta alkaen. No, kuten sanoin jo alkupuheenvuorossani, niin kaiken kaikkiaan arvostan tätä hyvin positiivista lähestymistapaa. Kiitos. Merci, monsieur Je rends la... Kiitos. Ja sitten Mikael. Johtopäätökset, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt olen siis havainnut joitakin asioita, joista olen iloinen sikäli, että ne ovat täydennyksiä. Valukashevska semanttisten kysymysten ohessa, jotka pitää käsitteiden osalta selvittää. Kuitenkin selvästi on hyvin lähellä sitä, mitä esitän. Tämä on minulle aika selvää. Haluan myös kiittää herra Bachia, nimenomaan ajatukset sosi- työmarkkinoiden merkityksen korostamisesta on hyvin tärkeä asia. Ja luonnollisesti on sellainen että se voidaan ottaa myönteisesti, kun ajatellaan kokemuksia eri maista. Ja on syytä ajatella myös siis tätä asiaa. Kiitän tulevista tarkistuksista ja odotan ilolla yhteistyötä. Merci, Mikael. Kiitos, Mikael. Muistutan, että määräaika tarkistuksille on 12. syyskuuta. TRAN valiokunta äänestää 9. lokakuuta Siirrymme iltapäivän kolmanteen aiheeseen. Aiheena hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Tämä on lausunto ympäristövaliokunnan mietintöön. Esittelijä on EPPstä. Virkkunen, eikö niin? Et c'est peut-être Vim. Kenties Vim vastaa tästä. Thinks he left with the big truck. Tähän lähti suurella rekka-autolla.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 Niin kymmenen minuuttia olemme etuajassa, sanoo pääsihteeri. on un petit peu d'avance, donc... Euh. Me olemme hieman etuajassa. Um... Puheenjohtaja, C'est toi, toi qui fais le... Oui. Hoidat tämän. No niin. Edustaja Wim van de Kamp, joka puhuu Virkkusen puolesta. Äh, sorry, voorzitter, maar... Anteeksi, mutta minä aivan unohdin sen, että minä olen täällä myöskin rouva Virkkusen tilalla. Luen sen, mitä hän minulle jätti, antanut käsi. The commission has Tässähän totta, vähennyksiä raskaille ajoneuvoille, sama kuin on esitetty myöskin henkilöautoille ja kun pakettiautoille se merkitystä vuonna 2025 olisi 15 prosentin alennus vuonna 2030 30 prosentin vähennys. Nämä tavoitteet Rova Virkkusen mukaan ovat hyvin kunnianhimoisia raskaille hyötyajoneuvoille – koska ei voida täysin verrata näitä ajoneuvoja henkilöautoihin. Tämän näiden leikkauksen vähentämisen saavuttaminen merkitsee sitä, että käyttää erilaisia ratkaisuja ja on hyvä pitää mielessä, että nämä päästövähennykset voidaan saavuttaa myöskin kehittämällä ratkaisuja, kuten esimerkiksi kuormien optimointi, ajo, ajoneuvon hallinnan helpotuksen järjestelmä, koulutus ja eh, kaluston parantaminen ja se, että uudistetaan ja turvataan investointia infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Hyvin tärkeää on teknologianeutraalius. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki innovaatiot. Valitettavasti Menetelmät, joilla on tehty laskelmia, eivät tällä hetkellä ole teknologianeutraaleja. Siksi ehdotan, että komissio loisi koko polttoaineketjun aikaiset päästöt koskevan, päästöjä koskevan mittausjärjestelmän vuoteen 2020 mennessä sen sijaan, että käyttäisiin nykyistä tankista moottoriin menetelmää, jotta paremmin huomioon suhtautuvat suoritukset, jotka liittyvät myöskin energian käyttöön ja päästöihin. On tärkeää ajatella sitä, että edistettäisiin innovaatioita ja vahvistettaisiin eurooppalaisten kilpailukykyä ja luotaisiin eh, työpaikkoja, jotka ovat eh, korkeatasoisia. Parhain terveisin Henna. Niin, sydämellisin terveisin siis. Kiitos. Kiitos Vimme tästä sijaisena toimimisesta näin extempore. No sitten varjoesittelijät SD, Christine Revaud-Dallon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kevyytten ajoneuvojen päästönormit on määritty jo kauan sitten, mutta nyt ensimmäistä kertaa ollaan tekemisissä raskaista hyötyajoneuvoista ja nyt tästä voi olla vain tyytyväinen. Jos haluamme olla valmiina ja kunnioittaa sitoumuksiamme Pariisin sopimuksen mukaisesti, niin jo nyt on toimittava. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset tuntuvat ja nyt on jo liian myöhäistä. Autoteollisuus on hyvin tärkeää. Tämä pätee sekä kevyisiin että raskaisiin ajoneuvoihin, vaikkakin suuri yleisö ei tästä aina ole tietoinen. Me toimimme niin, että se on hyväksi planeetalle ja myös teollisuuden kilpailukyvylle. Hyöty, raskaat hyötyajoneuvot ovat hyvin moninaisia. Niitä käytetään monin tarkoituksiin. Jokaista käytetään omaan tehtäväänsä. Jotkut ö, ajavat tuhansia kilometriä. Edustaja Wim van de Kamp, puhutteko hieman hiljempaa? Ja jotkut siis miljoonia kilometrejä ajavat, jotkut taas pienempiä etäisyyksiä, mutta joka päivä esimerkiksi 18 tuntia päivässä kuljettavat matkustajia on vaikea arvioida, mikä on toteuttamiskelpoista ja sen takia onkin normaalia, että meillä on eriytetty lähestymistapa, eli toimitaan siellä, missä se on mahdollista. 2022 on välitarkastelu ja silloin voimme vahvistaa lainsäädäntöä jotta useammat ajoneuvot otetaan tähän toteuttamisalaan ja nostetaan tavoitetasoa. Kaikkien alojen on taisteltava ilmaston lämpenemistä vastaan ja tieliikenne ei ole tässä poikkeus. Meillä ei ole mitään valmista teknologiaa, vaaditaan aikaa, jotta raskaiden ajoneuvojen päästöjä voidaan laskea. Kaikki käytettävissä olevat teknologiat on huomioitava, koska jokaisella on etuja ja haittoja ja on myös vaihtoehtoisia polttoaineita, joissa on potentiaalia. Kehitys on vielä kesken. Me tarvitsemme kuitenkin vankan lähtökohdan lainsäädännön vahvistamiselle tuleville vuosille, ja jos Euroopan parlamentti voisi tässä toimia kunnianhimoisemmin kuin komissio, niin se olisi hyvä. Kiitos. Ja sitten ALDE-ryhmästä edustaja Rados, olkaa hyvä. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kiitos puheenjohtaja Alderyhmän nimissä. Pidän hyvänä tätä ehdotusta. Se on täysin saman sen suuntainen kuin mitä EUn moderni ympäristöpolitiikka on. Se on hyvin samankaltainen toisen ehdotuksen kanssa, joka liittyy henkilöautojen päästöihin sekä standardeihin, jotka olemme määritelleet toisessa asetuksessa – ja tämä on miksi Alden kanta on myös hyvin samankaltainen. Nimittäin me vahvistamme perustavoitteita päästöille, joita komissio on siis ehdottanut näitä tavoitteita, mutta me haluaisimme kunnianhimoisemman lähestymistavan vielä. Valmistajat väittävät, että tämä komission ehdotus 15 ja 30 prosenttia vuodelle 2025 ja 2030 on liian kunnianhimoinen. Ja he väittävät, että modernit teknologiset prosessit eivät voi taata, että nämä tavoitteet voidaan täyttää. 2022 on vuosi, jolloin tätä tarkistetaan. Ja asetus astuu voimaan muutaman vuoden kuluttua, joten tässä on kaksi-kolme vuotta aikaa sen ja väliarvioinnin välissä. Joten on aika vaikea sanoa, kuinka paljon teknologia edistyy ja kehittyy tänä aikakautena. Me tuemme ajatusta siitä, että meillä on tämä sama metodologia vuoteen 2022 Tämä on ainoa realistinen indikaattori päästöjen tasosta. Vektorisimulaatiota olisi myös ajantasaistettava. Se ei merkitse uutta teknologiaa, eikä se kata mitään edistyneempää teknologiaa, joita mahdollisesti tulevaisuudessa syntyy, kun on kysymys CO2-päästöjen vähentämisestä. Joten me tuemme tätä ehdotusta, komission ehdotusta, ajantasaista, uudistaa vektoristimulaatiota ja meidän tarkistuksissamme me eh, haluamme, että tämä olisi mahdollisimman tarkkaan määritelty. Sitten vihreistä edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Thank you, Chair. And this is an urgent... Kiitos. <clears throat> Tämä on hyvin kiireinen asia koska se, että puuttuu kunnianhimoista EU-lainsäädäntöä CO2-päästöistä, joita raskatoimet aiheuttavat, aiheuttavat vakavia ongelmia. On arvioitu, että nämä päästöt tulevat kasvamaan 9 prosentilla vuosien 2010 ja 2030 välillä ilman mitään vähennyksiä jäsenvaltioiden eh, taakanjakotavoitteet ja myöskin säästötavoitteet, jotka ovat 40 prosenttia kalloittuna energiaunionin strategia eivät täyty. Toinen ongelma on se, että huolimatta siitä, että on olemassa kustannustehokkaita teknologioita, joilla voidaan vähentää päästöjä, hyvin vähän on pantu toimeen näistä sisämarkkinoilla. Tässä seuraa se, että liikenteen toimijat ja asiakkaat eivät hyödy polttoaineen säästöistä eivätkä alhaisemmista laskuista verrattuna toimi, to, valmistajiin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa, niissä on toteutettu jo toimia, jotka tähtävät niihin päästöihin. Se, että tällaisten vähemmistöjen, vähemmist, päästöjen vähentämisjärjestelmä puuttuu Euroopan unionissa, vaikuttaa meidän kilpailukykyemme kielteisesti näillä markkinoilla. Komission vaikutusarvion mukaan jo nyt olemassa olevat teknologiat voivat saada aikaan päästöjen vähennyksiä 15-20 prosentin osalta vuoteen 2025 mennessä ottamatta huomioon sitä, että otetaan käyttöön nollapäästöisiä kuorma-autoja vuoteen 2020 mennessä. Tämä osoittaa sen, että tämä 20 prosentin leikkaus on se, mikä hyödyttää eniten yhteiskuntaa vuoteen 2025 mennessä. Se antaa valmistajille saavutettavissa olevan kunnianhimoisen tavoitteen ja on valitettava, että komissio oli ottanut omakseen suositusta, jonka se on, on sen omassa vaikutusarviossaan, joten on hyvä, että me vihreät olemme täällä ottaneet tämän asian uudestaan esille. Komission vaikutusarviossa myöskin viitataan siihen, että nollapäästöiset ajoneuvot, niiden edistäminen on paras tapa päästä eteenpäin markkinoilla, joten tulemme tekemään tämän mukaisen esityksen tarkistuksessa. Odotamme hyvää yhteistyötä esittelijän ja varustelijoiden kanssa. Kiitos. Merci, monsieur Dalunde. Kiitos, edustaja Dalunde. Edustaja González Peñas, QE-ryhmästä, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös edustaja Virkkoselle tehdystä työstä tämän mietinnön parissa. Me tiedämme kaikki, että kuljetussektorilla on paljon ongelmia ollut vuosien ajan mukaan. Luettuna myöskin ne kovat olosuhteet, jotka liittyvät kilpailuun ja kovat olosuhteet, jotka koskevat ajojen kuljettajien työtä ja sitä, että huonoja uutisia, joita syntyy nimenomaan tästä ja nämä osaltaan myöskin ovat asioita, joihin täytyy pyrkiä samankaan korjausta. Tämä norma tätä siihen, että nämä aiheuttaisivat vähemmän päästöjä, voisi olla hyvä askel siihen, että tämä sektori toimii solidaarisesti ja avoimella tavalla taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja voisi myöskin edistämään Pariisin sopimuksen tavoitteita. Tämä on väistämättömän ja erittäin perustavanlaatuista. Olemme yhtä mieltä komission tavoitteista tavoitteesta siitä, että asteittain pyrittäisiin näihin päästöihin, mutta kenties voisi puuttua hiukan myöskin kunnianhimoa siinä, että tämä koskisi pelkästään niitä ajoneuvoja, jotka eniten aiheuttavat päästöjä. Ja pitäisi olla tämmöinen globaalinen lähestymistapa, jo, koska on tärkeää, että tämä asetus veisi tässä kehitystä eteenpäin. Tulemme tekemään tarkistuksia, joilla vältetään se, että jotta tässä tässä voitaisiin hyväksyä sellaista toimintaa, joka sitä vaaraan päästöjen leikkaamisen tehokkuuden. Toisaalta myöskin katsomme tärkeäksi ja tulemme tukemaan mitä tahansa aloitetta, jota Euroopassa syntyy, joka eh, on olemassa sellaisissa maissa, jotka ovat kilpailevia maita, kuten esimerkiksi Yhdysvallat ja Japani, jossa on vähimmäisminimitaso näiden kaupallisen käytäntöön ajoneen valmistajille jossa pyritään alhaisiin päästöihin tai nollapäästöihin hiilidioksidin osalta. Tämä olisi takuu myöskin sille, että tehtäisiin investointeja ja harjoitettaisiin tutkimusta ja saataisiin aikaan uusia raskaita ajoneuvoja. Tämä ongelma, siihen täytyy tarttua monin tavoin ja on väistämätöntä, että myöskin lisätään julkisia julkista liikennettä, esimerkiksi rautatie, jotka aiheuttavat vähemmän päästöjä ja myöskin julkisen liikenteen palvelujen osalta voidaan saada aikaan tehokasta uusien ajoneuvojen käyttöönottoa, jotka aiheuttavat vähemmän saastoja. Ja tämän tulemme tekemään tarkistuksemme. Olemme optimisteja ja toivomme, että pääsemään yksimielisyyteen tästä asiasta. Kiitos. Ja nyt komission puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much for inviting the commission to um, comment um, and also thank you for Kiitos kutsusta valiokunta ja kiitos myös valmistelijalle tästä varsin lyhyestä ää, uh, lausunnosta. Sitä on näin ollen helpompi kommentoida. Muutama seikka tähän alkuun. Komissiolle on tärkeää se, että yritämme puuttua oikeastaan kolmeen asiaan samanaikaisesti. Ensinnäkin ympäristökysymykseen eli hiilidioksidipäästöihin. Ja toinen seikka, joka on hyvin tärkeä, on liikennealan toimijat. Me haluamme, että he hyötyisivät tästä ehdotuksesta. Jos katsotte vaikutusarviota ja minkälaisia säästöjä saataisiin polttoaineessa, niin yrittäjät voisivat säästää 25 000 euroa polttoainekustannuksina ensimmäisten viiden vuoden aikana, kun ajoneuvoa käytetään. Tämä on valtava summa rahaa, joka on ikään kuin käytettävissä, otettavissa, ja siihen tulisi kyllä tarttua, kun tätä ehdotusta hyväksytään, toivottavasti vielä tämän vuoden aikana. Ja kolmanneksi, tämäkin seikka on jo mainittu, tulee varmistaa, että eurooppalaiset valmistajat voivat jatkossakin olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. On myös viitattu muihin toimijoihin maailmanlaajuisesti, Intia, Kiina, Yhdysvallat ja Japani. Näissä maissa on jo standardeja myös raskaille hyötyajoneuvoille ja näin ollen paine kasvaa luoda uutta teknologiaa. Meidän on varmistettava, että meidän valmistajamme myös etenevät kehittyvät, eivätkä menetä teknologista johtoasemaansa, joka heillä tällä hetkellä kiistämättä on. Omaksuttu lähestymistapa, aivan niin kuin on jo sanottu toistamiseenkin, on järkevää lähestymistapa. Ensimmäistä kertaa sääntelemme eh, raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjä – kun ajatellaan, minkälaista tietoa meillä komissiossa on, niin toki sitä on rajallisesti käytössämme. Haluaisimme ottaa mukaan kaikki kategoriat, kuorma-autoja, myös linja-autot haluttaisiin ottaa mukaan, mutta työsarka on aivan valtava. Tilanne on toisenlainen kuin henkilöautoissa. Nehän toki näyttävät samankaltaisilta, mutta linja-autot ja kuorma-autot ovat kuitenkin aivan erilaisia. Sen takia olemme päättäneet omaksua tämän vaiheittaisen lähestymistavan. Suuret rekat äh, tarkoittavat käytännössä noin 75 prosenttia päästöistä. Ja sitten vuonna 2022, kun päivitys tulee eteen, niin puutumme näihin muihin kategorioihin. Vuonna 2022 sehän on varsin nopealla aikataululla edessämme. Silloin Äh, siis äh, päivitystä on tiedossa. No sitten tämä vektori-simulaatio väline Vektori ei ole sellainen, että kun se kerran saadaan tehdyksi, niin se olisi siis sitten valmis, vaan kyse on käynnissä olevassa kehittyvästä työstä. Ja tähän malliin tulee äh, syöttää kaikki uusi teknologia, joka sitten käytössämme on jatkossa. Komissiolla on kyllä työtä jatkossakin lähivuosien aikana, kun päivitämme tätä vektoria, eh, jotta se todella heijastelee tilannetta eh, kehittyvän teknologian osalta. Näin ollen, kun katsomme ehdotettua tarkistusta ja katsomme aivan erityisesti näitä erityisen pitkiä rekkoja, eh, rekkoja, joita, jotka ovat tällaisia yhdistelmäajoneuvoja, niin niihin perehdytään sitten vuonna 2022 suunnitelmien mukaisesti. En usko, että tämä tarkistus on ongelmallinen komissiolle. Yksi tarkistus kuitenkin, kun kyse on tästä well to wheel, koko elinkaaren polttoainekustannuksista, koko polttoaineketju huomioiden – haluaisimme tämän vektorisimulaatiomallin ottaa käyttöön koko polttoainealalla. Polttoaineala ei ole tietenkään vastuussa autonvalmistuksesta, kun taas velvoite kohdistuu nimenomaan autonvalmistusalaan. Kysymys kuuluukin, miten autoala voisi tässä olla vastuullisena sellaisista päästöistä, jotka ovat ikään kuin tapahtuneet, syntyneet jo ennen kuin polttoaine on tankkiin päätynyt. Meillä on myös muuta EU-lainsäädäntöä, jossa tämä asia hoidetaan. Meillä on uusiutuvan energian direktiivi ja siinä pohditaan nimenomaan kannustimia tähän suuntaan kun tarkoitus on päästä tähän miinus 40 prosentin tavoitteeseen EU-ssa, niin Toisaalta meillä on biopolttoainepolitiikka ja toisaalta taas hiilidioksidipäästöjen vähentyminen raskaista ajoneuvoista, niin näiden on tuotava tähän kehitykseen oma osansa. Jos halutaan biopolttoaine hyödyt laskemaan tavallaan, niin niitä ei voida laskea kahteen kertaan, jos huomioidaan sitten myös nämä hiilidioksidipäästöjen vähentymiset vuonna 2030 pääsisimme eh, päästöjen vähentymisessä noin 29-30 miljoonaan tonniin hiilidioksidia. Tässä lainsäädännössä päästövähennys, kun sääntelemme näitä rekkoja, vähennys, vähennys on pienempi, mutta jos käytettäisiin biopolttoainetta ja jotta päästäisiin todella eh, laskettuihin ennusteisiin, niin sitten autovalmistajien ei tarvitsisi parantaa tilannetta millään tavalla. Tavoitteiden laskennassa tulisi huomioida siis myös biopolttoaineet. Tätä seikkaa on varmasti pohdittava. Samaa keskustelua käydään myös henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen osalta. Maanantaina Luxemburgissa tätä keskustelua käydään. Me emme voi kahteen kertaan laskea äh, hiilidioksidi leikkauksia ikään kuin useamman lainsäädännön alalla. Se johtaisi siihen, että asetussääntely ei ole fiksua, vaan se olisi päällekkäistä ja huonoa ja se aiheuttaisi myös turhaa hallinnollista työtä autoteollisuudelle. Autoteollisuus olisi sitten vastuussa näiden päästöjen raportoinnista, vaikkakin ne ovat tapahtuneet jo ennen kuin polttoaine on auton tankkiin päätynyt, eikä se olisi millään tavalla autoteollisuuden hallinnassa. Tämä viimeinen seikka on hyvin tärkeä kaikissa näissä keskusteluissa, joita käymme ajoneuvoista, ovat ne sitten raskaita hyötyajoneuvoja tai kevyempiä ajoneuvoja. Kiitos. Merci, euh, monsieur Onge. Kiitos. Tämä Luxemburgin maanantai-äänestys minua hieman äh, äh, kutkutteli, eli onko siellä joku salainen äänestys tulossa? No niin. Kenelle annankaan puheenvuoron? Vimille varmaankin, eikö niin? Ähm, voorzitter, dank u. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitän varjoesittelijöitä heidän panoksestaan. Kiitän myös erityisesti Euroopan komissiota erityisen selkeästä puheenvuorosta. Mutta se, mikä minua hieman äh, teki pettyneeksi, oli vihreiden Dalunden huomautus siitä, että tämä jälleen kerran ei olisi äh, kunnianhimoinen. No, EPP-ryhmässä tätä pidetään hyvinkin kunnianhimoisena. Ja yhdessä Dalunden kanssa 2030 voimme sitten katsoa, että menikö homma hyvin vai ei. Kiitos. Yeah. No niin. Hyvä. Muistutan, että tarkistusten määräaika on 13. syyskuuta. Valiokunta äänestää 9. lokakuuta. Ja sitten menemme viimeiseen neljänteen esityslistan kohtaan tänään. Kyse on Euroopan unionin avaruusalan ohjelmasta ja viraston perustamisesta. Tämä on ITREN vastuualan kuuluva kysymys. Ja Vim varmaankin puhuu tässä edustaja Salinin puolesta. hän on tämän lausunnon valmistelija EPPstä. Vim. Eh, Puheenjohtaja, on aika selvää, että kokoustaminen torstai-iltapäivänä ei ole mikään suuri menestysjuhla varsinkaan jos on kollegoita, joiden on matkustettava kauas. Mutta siitä huolimatta tämä on erittäin tärkeä aihe. Ja haluaisinkin nyt kollega Salinin nimissä äh, kertoa hänen äh, lausuntoluonnoksestaan. Liikenne ja avaruus liittyvät äh, yhteen tänä hyvin teknologisena aikana. Navigointijärjestelmät, meidän liikennejärjestelmässämme, mutta myös liikenteen hallinta ovat hyvin pitkältikin sidoksissa avaruuspalveluihin, joita meillä tällä hetkellä on. Mutta e ja ERTMS, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä, sekä SAFE-SeaNet ovat kaikki liitoksissa tähän avaruusohjelmaan ja avaruustalouteen. Samanaikaisesti, ja minä olin itse vastuussa näistä autonomisista autoista, nehän myös käyttävät näitä palveluita, mutta myös ilmastonvalvonta ja ilmastonmuutokset. Niilläkin voisi olla etua hyvästä avaruusteollisuudesta Euroopassa. Euroopan komissio tulee nyt yhdistämään Galileon, Egnoksen ja Kopernikuksen ja siihen tulee myös kaksi uutta aloitetta SSA ja GovSatcom, jotka kaikki sitten yhdistetään yhdeksi ohjelmaksi. Tärkeätä puheenjohtaja myös tässä on uusi monivuotinen taloudellinen kehys, koska siitä otetaan suuria summia vuodelle 2021-2027. Ja on hyvin tärkeää, että avaruussektori sekä maatiesektori että merisektori muuttuu älykkäämmäksi, turvallisemmaksi, tehokkaammaksi ja kestävämmäksi. Tämä uusi eurooppalainen virasto avaruusohjelmavirasto on se, joka sitten ohjaa tätä kaikkea, intensivoi sitä, tehostaa sitä ja huolehtii siitä, että se on toimintakykyinen kaikissa liikennemoduksissa. Sen lisäksi on myös avaruusromu, joka on ongelma. On kaikennäköisiä vanhoja satelliitteja, rikkinäisiä satelliitteja ja muuta romua, johon meidän on kiinnitettävä jossain vaiheessa enemmän huomiota, koska emme me halua Salinin mukaan, ja olen hänen kanssaan samaa mieltä, emme me halua, että joudumme äh, äh, tällaisen avaruussäätilaan, jossa ei sada, eh, ei paista aurinko, vaan se tarkoittaa sitä, että sieltä tulee näitä rikkinäisiä mm, avaruusromuja. Kuten sanoin, niin SSA ja GovSatcom ovat uusia aloitteita ja jossain vaiheessa täytyy selvittää, mikä rooli näillä tulee olemaan liikenteelle. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Kyberturvallisuus on myös huomioitava, koska kaikki tämä teknologinen kehitys on sellaista, että tästä voidaan väärinkäyttää, ellei me sitä suojele hyvin. Edustaja Salini haluaisi mielellään, että tämä avaruusohjelma olisi mahdollisimman turvallinen ja myös riippumaton ja samanaikaisesti, että myös kilpailu olisi mahdollista niin, että voimme tehdä yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa ja varmasti myös yhteistyötä Euroopan ulkopuolella maailman tasolla. Kiitos. Merci, Vim. Kiitos, Vim puheenvuoronsa edustaja Hoivu Dalon. Hänkin pitää tänään yhden naisen showtaan, eikö? Ah, De Monte. Olen pahoillani. Erehdyin rouvasta. Tu, tu demandes la parole après. Alors, Madame De Monte, pardon. De Monte siis. Olen pahoillani. ST-ryhmän puheenvuoro. Assisin sijainen. Of my colleague. Kiitos kollegan nimissä, Francisco Assisin nimessä. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Me käsittelemme aihetta, joka liittyy tärkeään tulevaisuuden aiheeseen, jolla on huomattavat vaikutukset myös liikennesektoriin. Tutkimus ja nämä resurssit tarjoavat meille valtavasti mahdollisuuksia Euroopan unionissa – myös jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset voivat tästä hyötyä. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja autonominen ajo, aivan niin kuin puolustus ja turvallisuus, rajavalvonta, liikenteen valvonta ja liikenneturvallisuus saavat uusia ratkaisumahdollisuuksia avaruudesta. On tärkeää, että Euroopan unioni pitää avaruuden tutkimusta yhtenä painopisteenään. Meidän on annettava enemmän rahoitusmahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyölle tällä alalla. MFF, jota komissio ehdottaa, ei ole riittävän kunnianhimoinen. Euroopan parlamentin on vaadittava lisää eurooppalaisia varoja, jotta voimme puuttua ongelmiin, jotka on ratkaistava Euroopan tasolla. SFD-ryhmä osallistuu keskusteluihin ja tekee tarkistuksia. Toivon, että voimme tehdä yhteistyötä ja saada näin oikein hyvän tekstin lopuksi. Kiitos. Merci, Madame de Monte. Kiitos, edustaja De Monte. Ja sitten käytän Telitskan nimissä puheenvuoron. Hän on saanut kutsun olla muualla parlamentin puhemiehen puolesta. Telitska haluaa kiittää esittelijää tästä tekstistä hän voi sitä suurelta osin tukea, kun ajattelemme tulevasta monivuotista rahoituskehyksestä ja siitä käytävistä neuvotteluista, niin on pohdittava sitä, pitäisikö liikennevaliokunnan työtä tiivistää, jotta strategiset prioriteetit saadaan hoidetuksi. Hän kannattaa sitä, että nämä eri toimijat tuodaan yhteen avaruusviraston alaisuuteen. Tämä on hyvä lähtökohta, kun haluamme johdonmukaisen eurooppalaisen strategian. Tämä helpottaisi seurantaa ja arviointia kaudella 2020-2027. Toivomme, että saamme synergiaa tätä kautta, niin kuin komissio on ilmaissut. Ja toivottavasti tämä ei jää vain hyväksi aikomukseksi. Telitska myös kannattaa sitä, että tämä virasto sitten toimisi Prahassa. Avaruusvirasto ja sen mahdollisuudet myös liikennealalla ja niissä kysymyksissä, joissa tämä valiokunta puhuu yhdellä äänellä, tuo aivan konkreettisia mahdollisuuksia kaudelle 2020-2027. Tämän takia, kun liikennevaliokunta asiaa käsittelee, edustaja Telitska on kiinnostunut seuraavista neljästä prioriteetista aivan erityisesti. Riittävästä budjetista, jotta taataan tämän ohjelman merkitys liikennealalla ja unionissa yleisemminkin. Jos resursseja myönnetään eri ohjelmille budjetista, niin virasto voi toimia myös muiden ohjelmien kanssa yhteistyössä. Toiseksi markkinoille on tuotava äh, teknologiaa tämän ohjelman kautta niin, että teknologia on myös yhteentoimivaa. Hän haluaa korostaa myös äh, standardien merkitystä tässä teknologiassa ja viraston ja komission tulee toimia verkostona. Sitten täytyy muistaa kyberturvallisuus, avaruusvirastossa ja on huomioitava se keskustelu, jota parlamentti tällä hetkellä käy Enisan toimivaltuuksista. Neljänneksi on vahvistettava ohjelman arviointia ja sen tuloksia siinä hengessä, kuin on jo otettu kantaan eh, IMÖ-ohjelmasta. Ja sitten edustaja Hyvy Dalon. Hetki sitten olin hieman aikataulusta jo edellä. Okay. Ei, ei se haittaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää hyvin kattavasta työstä sekä poliittisesti kuin teknisestikin, jota esittelijä on tehnyt tässä tärkeässä aiheessa. Kyse on unionin avaruusohjelman perustamisesta. Prioriteetit, joita Euroopan parlamentti on omassa mietinnössään ilmaissut, on hyvin katettu. Haluamme edistää eurooppalaista avaruusohjelmaa koko liikennesektorilla. Toivottavasti valiokunnan kanta otetaan huomioon tässä aiheessa, ottaen huomioon, että meidän esittelijämme on myös ITREN esittelijä. Varmasti valiokuntien välinen yhteistyö näin helpottuu. Haluan tukea myös esittelijän tarkistuksia. Siinä korostetaan eurooppalaista preferenssiä satelliittialan markkinoilla. Tämä on myös parlamentin kannan ytimessä, nimenomaan kun ajatellaan unionin avaruusohjelmaa. Voimme vain vahvistaa tätä eurooppalaista preferenssiä strategisen tärkeällä alalla unionissa. Haluaisin esittää myös kysymyksen esittelijälle ja komissiolle. Onko asetuksessa työohjelma tuleville 20 vuodelle, kun ajattelemme nimenomaan satelliittien lähettämistä avaruuteen. Tätä myös parlamentti on kysynyt. Mikä mahtaa tilanne olla tässä asetuksessa? Kiitos. Kiitos. En lue uudelleen Teliskan tekstiä, vaan esitän muutaman henkilökohtaisen kommentin. Haluan ensinnäkin kiittää tehdyn työn laadusta. Tämä koskee Äh, äh, al- äh, alkuperäistä tekstiä ja sitten esittelijä on tehnyt todella runsaasta tekstistä todella hyvää synteesityötä. Tämä aihe on sellainen, jossa kyse on suvereeniudesta ja myös eurooppalaisesta suvereeniudesta – eihän meillä ole avaruuspolitiikkaa, joka toisaalta olisi eurooppalaista ja sitten taas toisaalta olisi jäsenvaltioiden avaruuspolitiikkaa, vaan tällä alalla äh, puhutaan siitä, että Eurooppa pelaa ikään kuin kolmannessa divarissa. Mm, Galileo-ohjelma on sellainen, että äh, se on ikään kuin vaivihkaa tässä ollut kehitteillä. Äh, jos tiettyjen jäsenvaltioiden toimia ei olisi ollut, niin mikä olisi Euroopan tilanne sitten avaruusalalla? Eli nyt Eurooppa on ponnistellut tässä aivan merkittävässä roolissa. Toki voidaan tuoda esille se, että suvereeniuteen liittyy tiettyjä ulottuvuuksia tämän mietinnön yhteydessä ja tästä muutama kommentti. Ensinnäkin mm, Eh, täytyy ajatella laukaisualustojen eh, tilannetta ja sitten strategisia valintoja, kun eh, tehdään näitä päätöksiä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi on yksityisiä laukaisualustoja, toimijoita tällä alalla. Tässä on monenmoisia kysymyksiä ja todellakin tässä täytyy pysyä oikealla kurssilla. Budjettiosuutta täytyy pohtia. Täytyy olla äh, riittävä budjetti budjetti, eh, riittääkö, riittävätkö resurssit eh, kaikkeen tähän? Ja toiseksi on äärimmäisen tärkeää, että saamme monivuotisen eh, ohjelman laukaisualustojen kehittämiseksi Euroopassa. Jos se ei ole monivuotinen, niin eihän siinä paljon järkeä ole. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja komissionkin on sitä pohdittava. Ja sitten kolmas kysymys, downstream kysymys. Saamme saamme tietoa ähm, avaruudesta ja näiden tietojen saamisen hinta on hyvin suuri. Voi olla, että on muitakin eurooppalaisia ohjelmia, äh, joissa on samanlainen tilanne, mutta haluamme suosia niitä yrityksiä, jotka mahdollistavat sen, että, että sitten näitä tietoja, mitä saadaan, voidaan todella hyödyntää ja käyttää hyödyksi. Me luonnollisesti tuemme tätä hanketta, koska katsomme, että tämä on tärkeää ja teemme myös henkilökohtaisesti tarkistuksia tähän tärkeään aihe- aiheeseen. Ja sitten Guesta edustaja Konechka, olkaa hyvä, hän on paikalla. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi také za naši frakci říct pár slov eh, k tomuto do... Kiitos. Minun ryhmäni puolesta haluaisin sanoa muutaman sanan tästä asiakirjasta. Minun on todettava, että päinvastoin kuin te, komission ehdotus oli minulle pettymys. Se, että saataisiin aikaan tehokkaampaa ja halvempaa ohjelmien hallintaa, jää täysin vaille huomiota. Komissio edelleenkin hallinnoisi EUn avaruusohjelmia ja tämän viraston tehtävä olisi vain hallinnointi. Tämä ei vaikuta tehokkuuteen. Komissio voi, voi siirtää joitakin toimia GSL ja ESL, mutta se kuitenkaan halua luopua toimivallasta, enkä se halua myöskään luopua sadasta virkamiehestä, jotka valvovat virastojen toimintaa. Minä olen vakuuttunut siitä, että komission voisi olla tällainen yhteyskohta niille tahoille, jotka joutuvat käyttämään budjettia. Sen tulisi huolehtia kansainvälisestä yhteistyöstä, sen tulisi määritellä strategioita ja sen tulisi myöskin määritellä säädökset. Ja sen tämän ää, avaruus ohjelmaviraston tulisi olla sitten taas se, joka vastaisi ohjelmista ja se pitäisi olla yhteys ESA, joka sitten vastaisi ohjelmien teknisestä kehityksestä. Tämä ehdotus, joka nyt on tehty, säilyttää valitsevan tilanteen, joka ei ole tehokas. Minun tarkistukseni pyrkivät siihen, että tätä hiukan korjattaisiin. Kiitos. Corriger le tir euh, pour la politique spatiale avaruuspolitiikassa totta kai kurssin oikaiseminen, tarkistaminen on aina tarpeen. No sitten komissiosta herra Telsso, olkaa hyvä. No niin, no niin, mikrofoni toimii hieman huonommin mikrofoni toimii kuin tämä avaruusohjelma. No niin, halusin vain puhua varsin lyhyesti ja todeta, että aivan niin kuin puheenjohtajakin korosti, se mitä tehdään Euroopan tasolla ei olisi mahdollista, jos jäsenvaltiot toimisivat yksin. Galileo-ohjelmassa sehän kiinnostaa tätä valiokuntaa erityisesti. Galileo jo nyt mahdollistaa sen, sellaisen täsmällisyyden, millä, mitä millään muulla ohjelmalla ei saavuteta. Galileoa pidetään ohjelmana, joka tarjoaa kaikista eniten. Ja meidän tulisi olla ylpeitä Euroopassa. Joskus käy niin, että unohdamme olla riittävän ylpeitä näistä saavutuksista. Kopernikus-ohjelma on kaikkien mielestä ohjelma, jolla on saatu tärkeitä tuloksia nopeasti. toisella puolella Atlantia olevan suuren valtion äh, ministeriö, joka äh, toimii maailmanlaajuisesti, on kiittänyt Kopernikosta lehdistötiedotteista äh, saavutuksista Yhdysvalloissa. Eli joskus täytyy olla ylpeä myös näistä saavutuksista. Haluan kiittää siitä tuesta, jota parlamentin ja valiokunnan lausunnossa annetaan esille nousi tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin tämä laukaisualusta politiikka on herkkä kysymys. Tähän liittyy eurooppalainen riippumattomuus. On tärkeää, että ehdotetussa tekstissä on vahva signaali myös tästä tämän politiikan riippumattomuudesta tämä aihe on sellainen, jossa parlamentti on myös tuotava kantansa esille. Äh, parlamentin teksti toivottavasti saa teidän tukenne ja koko parlamentin tuen. No sitten pitkän aikavälin politiikka ja strateginen näkemys tulevalle 20 vuodelle. Ikävä kyllä. Toimimme budjettisyklien rajoitteissa ja meidän on pakko ottaa huomioon se, että MFF kattaa vain tämän vuoden ja en voi sitoutua tulevaisuuden suhteen sen pidemmälle kuin mitä on todettu avaruusvirastosta ja mitä parlamentti on asiasta kommentoinut. No sitten hallintokysymys. Tämähän on aina vaikea asia. Komission aikomuksena ei ole pakoilla vastuutaan. Tämän vakuutan valiokunnan jäsenille ja haluamme kantaa jatkossakin vastuumme. On tärkeää, että kaikkien toimijoiden kesken vallitsee konsensus, eli virasto, virastomme Prahassa ja komissio. Niiden tulee tehdä harmonista yhteistyötä. Jos eurooppalaiset keskenään ovat jakautuneita, emmekä pysty tekemään yhteistyötä harmonisella tavalla, niin se aiheuttaa meille haittaa. Tämä koskee sekä Kopernikusta että Galileoa. No sitten yleisemmin tulevaisuutta ajatellen sanoisin, että komission aikomuksena ei suinkaan ole toteuttaa vallankumousta, vaan parantaa jo olemassa olevaa ja toimia niin, että saamme ohjelmia, jotka kymmenen vuoden kuluttua seuraajien käsissä sitten ovat parhaita mahdollisia ohjelmia, jotka tuottavat parhaita mahdollisia tuloksia. Ja tälle pyydämme teidän tukeanne. Kiitos. Hienosti puhuttu. Ennen kuin annamme puheenvuoron eteenpäin, niin äh, Kiis on tullut ajoissa paikalle ja pyytää puheenvuoroa. Ei ole äh, aivan tavallista puhua komission jälkeen, mutta kyllä me nyt kuuntelemme kuitenkin Kiisin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitos todellakin. En nyt voi teeskennellä, että tämä olisi minun erityisaiheeni. Jos olisin Mastermind-kisassa, niin valitsisin, toi, visassa, niin valitsisin toisenlaisen aiheen, mutta avaruus on nyt sellainen asia, jolle hyvin vähän altistumme. Minun äh, puheenvuorossani ilmaistaan kiitokset herra Salinille työstä, jota hän on tehnyt tässä tähän mennessä. Ja me tuemme sitä, mitä komissio sanoi siitä, että avaruus on yhteistä perintöä ja että meidän tulisi säilyttää se tulevaisuutta varten tuleville sukupolville. Ja meidän tulisi rohkaista vastuullisen käyttäytymiseen avaruudessa ja avaruuden ulkopuolella. Greens, I will be submitting. Vihreiden puolesta tulen tekemään jokin tarkistuksia, jotka liittyvät kestävyyteen ennen kaikkea, jotta ehkäistään – se, että ryhdytään kilpailemaan mahdollista resursseista. Tässä pitäisi myöskin huolehtia siitä, että Galileon ja Kopernikuksen palvelut olisivat maksuttomia muille viranomaisille, jotka sitä tarvitsisivat. Tätä esimerkiksi myöskin tukea innovatiivisille järjestelmille ja palvelujen, palvelujen kehittäjille. Halusimme myös nähdä parannuksia sukupuolten tasa-arvossa avaruussektorilla varmistamalla, että nimitykset ovat tasapainoisia nimenomaan sukupuolen kannalta katsottuna. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijänä vai muiden varistelijoiden kanssa tulevina viikkoina ja kuukausina. Joten kiitoksia siitä, että saan käyttää puheenvuoron puheenjohtaja. Merci, Kate. Alors... Kiitos, Keith. Ja sitten Vim, loppusanat, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, kiitos paljon. On aika naurattavaa, että EPP-ryhmä on suuri ja minun on tässä neljä mietintöä käsiteltävä. Minä kiitän varjoesittelijöitä heidän panoksestaan. Kiitän Euroopan komissiota selkeästä puheenvuorosta – minä tiedän, että herra Salin ja avustajat netin kautta ovat kirjanneet muistiin kaikki huomiot ja toimivat sitten sen mukaan. Vielä ehkäpä yksi reaktio Keith Taylorille ajatelkaa teidän insinöörejänne, varsinkin naisia, me tarvitsemme niitä, mutta laatu menee ennen sukupuolta. Kiitos. Ces paroles euh, empreintes d'un... Niin. Nämä sanat varmasti ovat viisaita sanoja. Nyt tämän päivän kokous on saatu päätökseen. Seuraava, ei vaan vielä tästä mietinnöstä totean, että tarkistusten määräaika on torstai 13. syyskuuta kello 12. Eli älkää unohtako ennen lounasta sitten jättää tarkistuksia. Seuraava kokous 24. syyskuuta 2018. 24. syyskuuta. Tämän päivän työt on saatu näin etuajassa päätökseen. Tämä varmaankin johtui toisaalta siitä, että paikalla olijat puhuivat nopeasti ja, ja sitten moni oli myös poissa. Toivotan teille mukavaa loppupäivää. Älkää unohtako klassikoa kello 20.45. Le